Ja sitten esimerkiksi tuo vesi kysymys. Ranska ja Belgiahan ovat tämän tuotteen suurimpia viejiä. Kiitos kollega Arsenis, kysytään kaksi ja puoli minuuttia. Alderyhmän ryhmäpuheenvuoro, kollega Kasak.